Hyvää iltapäivää. Seuraava asia esityslistalla on neuvoston kyselytunti. Neuvostolle esitettyjä kysymyksiä ryhtänyt nyt käsittelemään. Niin ensimmäinen kysymys on herra, herra Papa Nikolaun kysymys. Kyse on EUn ja Turkin välisestä yhteistyöstä – laittoman maahanmuuton alalla. Herra ministeri, olkaa hyvä, nyt voitte vastata. Rouva puhemies, hyvät naiset ja herrat, kuten tiedätte, yhteistyön voima kolmansien maiden kanssa, jotka ovat siirtymävaiheessa. Ja siis maahanmuuttoasioissa on erittäin tärkeää varsinkin laittoman maahanmuuton kohdalla. Se on näistä yksistä muutoksista, niistä seurauksista, jotka ovat syntyneet niin kutsutun maahanmuuton kokonaisvaltaisen lähestymistavan myötä. Ja meillä on myös maahanmuutto- ja sopimus yhteistyö näiden maiden kanssa. So our questioner is not hearing. Kysymyksen esittäjä ei ole nyt kuulonsa teidän vastaustanne. Ehkä te voisitte kuunnella nyt ja kertoa minulle, toimiiko tulkkaus, tai siis kysymyksen esittäjä ei kuulu tulkkausta. Englanninkielen tulkkaus ainakin toimii aivan hyvin. Onko kenelläkään muut, muulla mitään vaikeuksia tulkkauksen suhteen? Perhaps you could change seats and see if... Ehkä voisitte vaihtaa paikkaa ja katsoa sitten kuuletteko paremmin. Hyvä. Olen kovin pahoillani, herra ministeri. Ehkä voisitte nyt aloittaa uudestaan ja vastata tähän kysymykseen, niin että kysymyksen esittäjäkin kuulee vastauksena kokonaan. Kiitos. Gracias. Kiitos. Niin, totesin, rouva puhemies, että yhteistyö maahanmuuton alkuperämaiden kanssa on kaiken tärkeimpiä osatekijöitä tässä uudessa maahanmuuttopolitiikassa. 2004 vuotta ennen oikeastaan ollut mitään Euroopan unionin maahanmuuttopolitiikkaa. Ja nyt on syntymässä tällaista politiikkaa Euroopan unionissa Hampton Court-kokouksen jälkeen 2004. Ja yksi tärkeimpiä elementtejä siinä on yhteistyö alkuperä maiden kanssa laittoman maahanmuuton kohdalla varsinkin. Tämä on osa myös tätä maahanmuutto- ja turvapaikkasopimusta. Siksi, kun ajatellaan myös viime vuoden joulukuun päätelmiä neuvostossa, niin siellä oltiin iloisia vahvistetusta yhteistyöstä Turkin kanssa maahanmuuttoasioissa. Haluttiin myös konkreettisia toimenpiteitä, esimerkiksi takaisinotto ja rajayhteistyö. Tukoman sopimus on vielä vahvistanut tämän halun torjua laitonta maahanmuuttoa. Tämän lisäksi on aivan selvää, että Tukholman ohjelman myötä, kuten myös joulukuun päätelmien vuoksi, niin pyy- täytyy pyrkiä mahdollisimman nopeasti saamaan aikaan takaisin sopimus Turkin kanssa. Ja totta kai sitä odotellessa toteuttaa ja soveltaa olemassa olevia sopimuksia. Viime neuvottelukierroksella saatiin, siis viime kuussa Ankarassa tämä neuvottelukierros käytiin ja neuvosto jatkaa komission tukemista sen ponnisteluissa saada aikaan mahdollisimman hyvä sopimus näin on tulee päätöksenä. Totta kai Frontex ja Turkki yhteistyö on erittäin tärkeää 2004 päätelmät helpottavat myös tätä yhteistyötä Frontex ja Turkin välillä. On myös todettava, että neuvottelut, jotka liittyvät sopimukseen Frontexin ja Turkin välillä, niin neuvottelut ovat päättymässä. Me olemme nyt siirtymässä operatiiviseen vaiheeseen työssä. Siinä vaihdetaan tietoja, arvioidaan riskejä, on tutkintatyöstä myös kyse kuten myös yhteistä, yhteisistä operaatioista Frontexin kanssa. Näissä puitteissa me olemme siis kehittelemässä yhteistyötä operatiivisella tasolla Frontexin ja Turkin viranomaisten kanssa. Me toivomme, että neuvottelut loppuvat mahdollisimman nopeasti ja ovat hedelmällisiä tuloksiltaan. Joka tapauksessa me pidämme jäsenvaltiot ja hallitukset ajan tasalla näistä tuloksista. Kiitos. Kiitoksia. varmaan on lisäkysymys, joten olkaa hyvä. Voisitteko laittaa mikrofonin päälle? Kiitoksia paljon puhemies ja kiitoksia myös ministerille saamastani vastauksesta. Myös pari lisäkysymystä. Tänään taikka huomenna järjestetään Kreikan parlamentissa äänestys, joka liittyy laki ehdotukseen, jonka Kreikan hallitus on antanut. Tarkoituksena olisi luoda joustavampi ja helpompi mahdollisuus saada Kreikan kansalaisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että Kreikasta tulee vielä houkuttelevampi maahanmuuttajien silmissä. Ja kun sitten laittoman maahanmuuttajan on helpompi saada kansalaisuus ja laillistaa oleskelunsa, niin mielelläni haluaisin kuulla neuvoston näkemyksen tähän. Onko tämä oikea tapa toimia? Toiseksi Helmikuussa ilmoitettiin, että Frontexin yhteyteen liitetään Pireus-hanke, joka toimii Egean merellä. Milloin tämä toteutuu käytännössä? Tämän haluaisin tietää. Thank you, minister. Kiitoksia. Herra ministeri, olkaa hyvä. Todo. Niin, herra edustaja. En tällä haluan pysty konkreettisesti kertomaan mikä olisi aikataulu näissä neuvotteluissa, joita nyt ollaan käymässä. Kuitenkin poliittista tahtoa on olemassa. Mainitsemanne päivämäärä liittyen Kreikkaan, tämä tieto, joka liittyy Kreikkaan, niin täytyy miettiä, miten torjumme laitonta maahanmuuttoa, mutta sitä kuitenkin vahvistaa näiden takaisinottosopimusten avulla. Meidän täytyy tukea keskusteluja, joita siis komissio oikeastaan vetää. Ja jo viime vuoden aikana tehtiin vierailu. Ministeri Bielström nimittäin kävi puheenjohtajavaltio Ruotsin puolesta ja komissiolle jäsen Barrot myös he kävivät 5. päivä marraskuuta äh, Turkissa ja komissio jatkaa näitä, tätä yhteydenpitoa. Meillä on sitten uusi komissio jo ja tässä yhteydessä Rova Malmström jatkaa tätä työstä. Hän tuntee hyvin tämän Tukholman ohjelman, koska hän on sitä toteuttamassa. Minä olen hyvin toiveikas sen suhteen, että nämä mainitsemanne tiedot voidaan vielä voimakkaammin äh, huomioida, kun säännellään takaisinottosopimuksia Turkinkin kanssa. Mutta mitä konkreettista aikataulua en voi nyt antaa. Toki puheenjohtajavaltiolla on vakaa tahto, kuten neuvostollakin ja komissiolla, jatkaa neuvotteluita takaisin sopimuksista, eikä pelkästään Turkin kanssa, vaan muidenkin maiden kanssa, jotka usein ovat laittoman maahanmuuton alkuperämaita tai kauttakulkumaita. Voin todeta myös, että Frontex-sopimukset tässä tapauksessa Turkin kanssa ovat nimenomaan Frontexin vetämiä. Siinä on paljon teknisiä ja operatiivisia kysymyksiä mukana. Ja neuvosto ei toimielimenä ole näissä neuvotteluissa mukana sinällään. Tosin saa kyllä tietoja ja neuvosto muille jäsenvaltioille kertoo, kuten Kreikallekin. Kiitoksia. Kiitoksia, herra ministeri. Minulla on toinenkin lisäkysymys. Herra Jantes haluaisin esittää. Olkaa hyvä. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Kiitoksia, puhemies. Arvoisa ministeri, te totesitte, että Frontexin ja Turkin välillä käydään neuvotteluita ja että neuvosto ja komissio ovat tietoisia siitä, missä nyt mennään. Haluaisin kuulla, miltä pohjalta tämän Frontexin ja Turkin välisiä neuvotteluita käydään ja miten Kreikan ja Turkin välisen rajan kunnioittamiskysymys otetaan huomioon Turkin ulkorajan valvonta. Miten tätä asiaa on työstetty? Tähän on liittynyt niin paljon epäilyksiä. Onko mitä muita ehtoja asetettu Turkin puolella, jotta Turkki hyväksyy sopimuksen? From Mr. Helmer. Herra ministeri, täällä on vielä lisäkysymys. Olisin onnitella ministeriä hänen erinomaisesta vastauksestaan, kun hän totesi, miten hyvää työtä Eurooppa tekee suojelakseen maahanmuuttajia. Usein kuitenkin jätämme suojaamatta omia kansalaisiamme, kun me siirrytään maasta toiseen. East Midlandsin alueella jotkut vaalipiirien edustajat ovat käyttäneet eläkesäästönsä ostaakseen asunnon Espanjasta ja sitten pari vuotta myöhemmin sitten tulee puskutraktori, joka tuhoaa heidän omaisuutensa, koska Espanjassa tuomioistuimet eivät millään tavalla kunnioita näitä sopimuksia ja ostosopimuksia ja sitten asunnot tuhotaan. Mihin toimiin Espanja ryhtyy tämän ongelman ratkaisemiseksi, kun Euroopan on kansainvälisiä ongelmia hänen omassa kotimaassaan? Question. Herra Helmer, nyt oli kyse EUn ja Turkin välisistä suhteista, mutta ministeri voi itse päättää, vastaako hän tähän kysymykseen vai ei. Rouva puhemies, luonnollisesti liittyen Kreikan kysymykseen, niin kyse on siitä, että kunnioitetaan jokaisen jäsenvaltion rajoja. Näissä sopimuksessa tavoitteena on nimenomaan rajojen kunnioittaminen. Kun laaditaan kolmannen, kolmannen valtion kanssa sopimus, jos sen kautta kulkee laittonta maahanmuuttoa tai jos tavoitteena on nimenomaan takaisinottosopimus ja halutaan ylipäätään vahvistaa sopimuksen näiden maiden kanssa, niin se on ylipäätään filosofina tässä lähestymistavassa. Varsinkin kun rajavaltiosta kyse, tämä on se vaikutus, jos ei kerran ole tällaista tehokkuutta olemassa laittoman maahanmuuton valvonnassa, jos ei ole siis riittävästi yhteistyötä muiden maiden kanssa, kun ei ole sopimuksia, niin totta kai se heikentää käytännössä myös rajoja. Niinpä selkeänä tavoitteena neuvotteluissa on, kuten myös takaisinottosopimuksissa, on rajojen vahvistaminen, mukaan lukien myös Kreikka siis. Entäpä sitten tämä kysymys, jonka herra edustaja esitti brittikansalaisista, jotka ovat Espanjaan menneet ja jotka ovat sijoittaneet säästöjään Espanjaan. En minä täällä nyt ole edustamassa Espanjaa maana, ja mikä on sen juridinen suhde kansalaisiin, jotka siellä ovat, tai mitä ongelmia saattaa syntyä oikeusistuimissa. Ne ovat riippumattomia Espanjassa. Minä edustan täällä Eurooppa-neuvostoa ja minä voi puhua, en voi puhua konkreettisen maan nimissä, puhua konkreettisessa aiheessa, joka ei mitenkään liitty Euroopan oikeuteen. Kiitoksia. Thank you, minister. Kiitoksia, herra ministeri. Nyt siirrymme seuraavaan kysymykseen, jonka on esittänyt Rova Haakin. Kyse on perheväkivallasta. Herra ministeri, olkaa hyvä. Sí, señora presidenta. Puhemies. Tiedetään, että puheenjohtajavaltio Espanja on ottanut yhdeksi prioriteettialueeksi taistelun sukupuolten välistä väkivaltaa vastaan. Kyseessä on siis tasa-arvokysymys naisten ja miesten välillä EU:ssa, joka ei ole vielä onnistunut 50 vuotta sen jälkeen, kun unioni on syntynyt. Ja ennen kaikkea kaikkein pahinta syrjintää, pahin ongelma tässä yhteiskunnassa niin kuin muuallakin maailmassa, oikeastaan käytännössä katsoen kaikkialla, ikävä kyllä, on taistelu naisiin kohdistuva väkivaltaa vastaan. Tämä on er, olennaisen tärkeä tavoite puheenjohtajamaalle, koska tämä on myös tärkeä tavoite Euroopalle. Ja tässä mielessä tämä on ongelma, joka, jolla on eurooppalainen ulottuvuus ja se vaatii strategian, jotta voidaan taistella ilmiötä vastaan. Ja puheenjohtajavaltio Espanja on tämän mukaan ohjelmaansa Sama olemme olleet yhteydessä Belgian ja Unkariin. He ovat ottaneet tämän myös prioriteettikysymykseksi. Olemme tyytyväisiä siitä, että Euroopan parlamentti on juuri se toimielin, jolla on ainoa varsin aktiivinen rooli tässäkin asiassa. Ja useissa yhteyksissä on esittänyt pyyntöjä tämän suuntaisesti, että lopettaisiin tällainen väkivalta. Muun muassa viime vuoden marraskuussa parlamentti kehotti komissiota päätöslauselmassa, että se laatisi yleisen direktiivin toimenpiteistä, millä voidaan taistella ja ennaltaehkäistä kaiken tyyppisiä sukupuolen liittyviä väkivaltaisuuksia. Myös parlamentti vaatii jäsenvaltioilta että ne syventäisivät tilastotietoja koskien tällaista perheväkivaltaa näin ollen puheenjohtajavaltio Espanja, kuten sanoin, on ottanut tämän ratkaisevan tärkeäksi kysymykseksi ohjelmassaan. Ja aivan erityisesti on luo, halutaan luoda seurantakeskus sukupuolta väkivallasta. Tämä toiminta on jo alkanut. On pyritty luomaan tällaista ää, neuvoston kokouksessa, joka hyväksyi tämän tyyppisen päätöksen kahdeksas maaliskuuta, juuri nyt tämän viikon maanantaina naisten päivänä. Ja tarvittaisiin myös direktiivi koskien sitä, miten voidaan suojella ihmisiä väkivallalta. Kaksi erittäin tärkeää aloitetta, ratkaisevan tärkeää aloitetta, ja me toivomme, että tätä kautta voidaan kehittää tilannetta ja viedä tämän asian loppuun ennen meidän puheenjohtajakautemme loppua. Kiitoksia Rova Haakin. Kiitos ministeri. Haluaisin onnitella Espanjan puheenjohtajamaana siitä, että se on ottanut sukupuolten välisen väkivallan esiin, koska tämä on usein suljettujen ovien takana tapahtuvaa väkivaltaa perhepiirissä. Toivottavasti pystytte parantamaan tietoisuutta ongelmasta EU-tasolla. Euroopan parlamentissa puhuttiin asiasta viime vuoden marraskuussa. Tekstissä silloin vaadittiin sitä, että luotaisiin selkeä oikeuden perusta tätä asiaa varten, tätä taistelua varten. Tuetteko te komission ehdotusta kokonaisvaltaisen direktiivin aikaansaamiseksi perheväkivallan estämiseksi ja aiotteko varmistaa, että tähän saadaan kunnollinen oikeuden perusta? Herra ministeri, olkaa hyvä. Bueno, se, señora... Rova Haaken, puhemies. Lissabonin sopimus, kuten te tiedätte, sisältää oikeus pohjien muutoksen Euroopassa oikeuskäytännössä, koska siinä tavallaan tiivistetään niin sanottu yhteisöpilari, joka aika, aikaisemmin koostui kolmesta eri pilarista, yhteisöpilareista ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja oikeus- ja sisäasioista koostuvasta pilarista. Nämä nyt on yhdistetty yhdeksi ainoaksi pilariksi ja, ja y, se edustaa yhtä ainoa oikeusta henkilöllisyyttä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että myös ulkopolitiikassa tai aivan erityisesti oikeuskysymyksissä on kyse sitten siviili- tai rikosoikeudesta tai poliisiyhteistyöstä, niin näissä kysymyksissä on otettu käyttöön yhteisömetodi, joka on tällainen perinteinen yhteisömalli. Komissio toimii aktiivisemmin, siellä on enemmän toimivaltuuksia, samoin Euroopan parlamentin on näkyvimmin esillä ja Luxemburgin yhteisöjen tuomioistuin. Mitä tulee rikosoikeudellisen yhteistyötä, niin on vielä sellainen mahdollisuus, joka on vielä jäljellä, nimittäin neljäsosa hallituksesta EU:ssa voi ryhtyä aloitteeseen näissä kysymyksissä. Näin tapahtuu direktiivin kohdalla koskien sukupuolten välistä tasapainoa väkivaltaa. Jo 12 jäsenvaltiota hallitusta on esittänyt aloitteen siitä, mistä pitäisi nyt päättää neuvostossa ja Euroopan parlamentissa, koska tämä liittyy yhteispäätösmenettelyyn. Ja näin saataisiin aikaan direktiivi, jota nyt ollaan kehittelemässä jo. Ja se vasta se toimii niin kuin Lissabonin sopimuksessa annetaan mahdollisuus, että jäsenvaltiot voivat toimia ja meidän mielestämme oikeuden perusta on aivan oikea ja sopiva, koska tässä on kysymys oikeus, rikosoikeudesta yhteistyöstä. Tässä on kyseessä riko, rikos pahoinpitely, väkivalta toista henkilöä kohtaan, joka kaikissa unionin valtiossa on rikos. Ja näin ollen kyse on uhrien suojelusta. Tämä Tästä löytyy, tähän löytyy oikeudellinen perusta ja näin, niin kuin neuvoston oikeudellinen yksikkö on todennut, näin voidaan kehittää oikeudellisen tekstin kautta, jota te tulette myös tutkimaan täällä parlamentissa. Ja minä toivon, että nopeasti saadaan aikaan tuloksia, koska miljoonat kansalaiset, monet näistä naisia, mutta myös miehiä, odottaa tällaista suojelua, niin kuin te hyvin totesitte, nyt tämä ei saa olla pelkästään kansallinen kysymys, vaan sieltä tulla yhteisökysymys, eurooppalainen kysymys. Ja 12 hallitusta on siis estänyt tämän tyyppisen aloitteen, niin kuin sanoin. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia. Täällä on lukuisia lisää kysymyksiä vielä. Ensimmäisen sitä herra Martin ja toisen herra Meltzer. Herra Martin ensin. Thank you very much. Kiitoksia puhemies. Niin kuin Rova Haakin Haluaisin onnitella Espanjaa puheenjohtajamaana siitä, että naisiin kohdistuva väkivalta on poliittinen prioriteetti tai sen ehkäisy pikemminkin. 20 vuotta sitten saatiin Edinburghiin nollatoleranssikampanja varten rahaa. Kyse oli naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista taistelusta Tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa on tarpeen. Tarvitaan tiedotuspolitiikkaa, asunto, puoli, poliisi ja oikeusviranomaiset ovat kaikki tässä yhteistyössä mukana. Komissio tarkasteli hanketta ja katsoi, tai voisiko neuvosto tarkastaa hanketta ja katsoa, mitä siitä voidaan taupiksi. Kiitoksia, herra Weltzer. Herra ministeri, te lyhyesti viittasittekin jo siihen, että väkivallan uhreja ovat pelkästään naiset, vaan myöskin lapset ja myöskin vanhusten huollossa on esiintynyt väärinkäytöksiä. Otetaanko tämäkin tyyppinen väkivalta huomioon silloin, kun perustetaan eurooppalaista seurantakeskusta? Thank you, minister, when you're ready. Herra ministeri, kun olette valmis, niin voitte vastata. Bien, pues, eh, señor Martin. Herra Martin, luonnollisesti ajattelu tämän aloitteen takana, että parlamenttikin tukee, mitä tulee siihen, että säännellään tällaista taistelua juridisin keinoin, pyritään mahdollisimman tehokkaaseen toimintaan. Niin perusajatuksena on nolla toleranssi, niin kuin tekin sanoitte aivan oikein, väkivaltaisuuskysymyksissä. Tässä tämä liittyy näkemykseen sukupuolten välistä väkivallasta, joka on tällainen kulttuurinen ongelma vahvasti esillä yhteiskunnan eri rakenteissa. Ja tietenkin tässä on kysymys siitä, että pyritään globaalisti keskittymään asiaan, kokonaisvaltaisesti lähestytään asiaa ja taistellaan tätä kautta perheväkivaltaa vastaan, jotta pystytään vaikuttamaan todellakin asiaan, koska kyseessä on äh, väkivallan muoto, jota on varsin vaikea juuria poistaa, äärimmäisen vaikeaa tätä on poistaa. Ja tämän takia järjestelmällisesti huolimatta edistysaskelista, jota on saatu aikaan taistelusta tällaista väkivaltaisuutta vastaan kansallistasolla, niin edelleenkin suvaitsemme tätä vitsausta tavallaan ja monissa yhteyksissä niin kuin tavallaan jäävuoren huippuna, koska varsin pieni osa näistä rikkomuksista ilmoitetaan virallisesti. Tämän takia meidän täytyy käsitellä asiaa kokonaisvaltaisesti, erittäin kattavasti, käyttää kaikkia juridisia välineitä, joita käytössä on tarvitaan tiedottamista ja myös median valistamista näistä kysymyksistä. Ja koulutusjärjestelmässä tämä on myös tärkeä asia ottaa esille. Kaikki tähän tämä liittyy tähän globaalin lähestymistapaan. Maanantaina juuri viittasin tähän neuvoston kokoukseen ja päätökseen, joka siellä tehtiin. Tarvitaan kokonaisvaltaista asian käsittelyä, nollatoleranssia sukupuolten välisen väkivallan suhteen. Ja teistä minulle kysymyksen väkivallasta, joka kohdistuu myös lapsiin ja vanhuksiin. Haluaisitte laajentaa näin asiaa luonnollisesti. Tällaista väkivaltaisuutta harjoitetaan kohti kaikkein haavuttuvaisinta yksilöä. Suuremmat tavallaan syövät pienempiä, niin kuin monissa maissa on tällaisia sanontoja. Ja tämä toteutuu juuri tässä väkivallan muodossa. Se liittyy haavoittuvuuteen sen suhteen, joka joutuu tähän uhrin tila, tilaan ja osoittaa, ja osoittaa, kuinka raukkamainen se taas on, joka väkivaltaisuuteen syyllistyy. On kyse sitten naisesta tai lapsesta tai vanhuksesta, ja tämä ilmiö liittyy juuri tähän tilanteeseen. Neuvosto ja Euroopan parlamentti kehottivat Euroopan komissiota pohtimaan sellaista mahdollisuutta, että tehtäisiin, perustettaisiin teemavuosi vä- väkivaltaa vastaan, joka kohdistuu naisiin, lapsiin tai vanhuksiin. Tämä liittyy Daphne 3-ohjelmaan ja se osoittaa, että suojelun täytyy ulottua kaikkiin puolustuskyvyttömiin tai haavoittuvaisiin yksilöihin, niin kuten lapsen ja vanhukset, jotka te otitte esille. Kiitoksia paljon. Nyt siirrymme seuraavaan kysymykseen. Sen sitten herra Posselta. Kyse on Tonava-strategiasta. Olkaa hyvä. Gracias, señor. Kiitoksia. Herra Posselt, Todella strategia on yksi niistä e, osatekijöistä, joita harkitaan puheenjohtajavaltio Trion ohjelmassa Espanja, Belgia ja Unkari. Tämä aloite, kuten voidaan kuvitella, on Unkarin aloite. Ja ohjelmassa on mukana myös tämä Tonavan strategia, mutta kaikki kolme ovat sitoutuneet kehittämään strategiaa Tonavan alueella. Tässä yhteydessä neuvosto viime vuonna kesäkuussa antoi komissiolle tehtäväksi ennen tämän vuoden loppua mm, esitellä tämän ohjelman tai strategian. Komission tehtävänä on nyt ollut aloittaa julkinen kuuleminen. Se jatkuu tämän vuoden maaliskuun asti. Sen jälkeen sitten arvioidaan julkisen kuulemisen tuloksia, minkä jälkeen komissio esittää strategiaa. Toivottavasti se voidaan muodollisesti hyväksyä tämän vuoden joulukuussa komission tiedonannon muodossa. Meidän täytyy siis vielä odotella, että tämä tiedonanto tulee joka tapauksessa haluan teille todeta, että me järjestimme hyvin tärkeän tapaamisen, jossa oli mukana eri tahoja. 25. päivä helmikuuta Budapestissa siellä oli hallitusten edustajia Itävallasta, Bulgariasta, Tsekin tasavallasta, Saksasta, Unkarista, Romaniasta, Slovakiasta, Sloveniasta. Siellä hyväksyttiin myös tärkeitä päättelmiä liittyen niihin keskeisiin tekijöihin, jotka ovat mukana tulevassa strategiassa. Totta kai meidän täytyy kasata yhteen näiden maiden yhteinen energia, koko unionin voimavara. Täytyy myös käyttää eurooppalaisia rahastoja, niin että voidaan saavuttaa kehityksen ja edistyksen tavoitteet taloudessa, yhteiskunnassa, matkailussa. Toista vielä, että me odottelemme tässä nyt komission tiedonantoa, kunhan kuuleminen siis on saatettu päätökseen. Sen jälkeen neuvosto lyö lukkoon kantansa, kunhan saa käsinsä komission tiedonannon. Kiitos. Minister, I'm sure, Mr. Kiitoksia. Olen aivan varma, että herra Posseltilla on lisää kysymys. Olkaa hyvä. Kiitoksia ministeri tästä erittäin hyvästä ja tyhjentävästä vastauksesta. Lisäkysymys. Missä määrin Tonavan strategia ottaa huomioon liikenne- ja kulttuurikysymykset? Katson, että nämä kumpikin ovat erittäin tärkeitä sinun kun on kyse rajat yhteistyöstä. Kuul- haluaisin, kuulisin mieleen myöskin, onko luettelo maista, jotka ovat mukana lopullinen vai tullaanko tästä vielä keskustelemaan, koska parlamentti on ehdottanut täydennyksiä tähän maiden luetteloon. Thank you very much. Kiitoksia paljon, herra ministeri. No es algo, esa lista de países no es algo puede usted... Niin, voisin nyt ymmärtää, että luettelo maista liittyy neuvoston päätöksiin, viittasin tässä joihin hallituksiin, jotka ovat olleet kiinnostuneita kehittelemään strategiaa. Täytyy vain odotella, että komissio laatii tiedonantonsa. Nämä maat ovat sitä mieltä olleet, että strategialla pitäisi olla johtoasema. Nimenomaan EU olisi siinä johdossa. Komissio helpottaisi yhteistyötä Tonavan alueella. Niin, että kuten aikaisemminkin totesin tähän kokoukseen 25. helmikuuta, niin siellä todettiin luonteenpiirteinä, että olisi kyse Tonavan alueen strategiasta niin, että tarkoituksena on luoda rauhaa, varoutta ja turvallisuutta näiden kansakuntien parissa, jotka elävät tuolla alueella. Siinä halutaan kehittää yhteistyötä, joka ylittäisi alue- ja maarajat. Siinä halutaan myös yhteensovittamista. Se on kyse strategisista alueista, eli politikoissa. Siis energia, ympäristö, luonnonsuojelu, liikenne, perusrakenteet, innovaatiot, kulttuuri- ja taidetoiminnot, taloudellinen kehitys, kestävässä mielessä matkailu, elintarviketurvallisuus, talous ja yhteistyö pk kanssa, TK, maahanmuutto, urheilu, koulutus, työ, terveys, sosiaaliset kysymykset ja muut näkökohdat, jotka kehittävät tätä. Tämä on siis hyvin laaja tämä asiakirja. Minusta tämä vaikuttaa tärkeältä asiakirjalta. Minä uskon, että varmasti tulee tilaisuus tämän kysymyksen kohdalla ottaa esille ja kiitos teille kysymyksestä. Tämä on kunnianhimoista strategiaa ja toista vielä kerran, että meillä on kuuleminen ja sen jälkeen tiedonanto, mutta poliittista tahtoa kyllä on luonnollisesti. Puheenjohtajavaltio Trion kolmen edustajan kesken, siis tahtoa on käynnistää tällainen todella strategia. Kiitoksia, puhemies. Thank you, minister. Now we've had a large... Kiitos, herra ministeri. Täällä on kokonainen joukko pyytäjä Sara esittää lisäkysymys. Nyt no, täytyy nyt ottaa huomioon se järjestys, jossa nämä pyynnöt tehtiin ja poliittiset ryhmät myöskin, jotka kysymykset ovat esittäneet. Ensin rybikin kysymys ja sitten Rova Tikau. Ensin herra rybik. Ja herzlichen Dank. Lämpimät kiitokset, rouva puhemies, arvoisa ministeri. Tonava on joki, ja kun joesta on kyse, silloin sen puhtaudesta täytyy pitää kiinni. Olisi tärkeää tietää, mitä jäte vesipuhdistamoita tulee kyseeseen tämän hankkeen yhteydessä, kun pyritään parantamaan jokiveden laatua, juomaveden laatu ja sen parantaminen Tonavankin alueella on tärkeä kysymys. Ja miten toisaalta vesivoimaa voidaan käyttää energiantuotantoon niin, että vettä säästetään ja toisaalta energian saantivarmuus ei tällä millään tavalla vaarannu. Sitten Rova Tikkao. Thank you, Madam Chair. Kiitos, rouva puhemies. Silloin kun on kyse EUn Tonava-strategiasta, kaikki perustuu erittäin kunnianhimoiselle toimintasuunnitelmalle, jossa määritellään tärkeitä hankkeita kansalaisten elämän parantamiseksi Tonavan jo varrella. Silloin kun näitä hankkeita että onko näiden hankkeiden määritteleminen nyt aloitettu ja mitä kriteerejä noudatetaan silloin, kun näitä hankkeita valitaan? Minister, when you're... Herra ministeri, sitten kun olette valmis, niin voitte vastata. Bueno, la... naturalmente que... Luonnollisesti olen aivan vakuuttunut siitä, että herra Ryypikin mainitsema tavoite otetaan mukaan myös strategiaan. Nimittäin tässä puhuin jo aikaisemmin näistä eri ulottuvuuksista strategiassa. Ja totta kai tavoitteet ovat hyvin tärkeitä. Siellä mainittiin iso määrä asioita, jotka liittyvät arkeen noiden ihmisten parissa, jotka elävät tuolla alueella – se liittyy talouteen, kulttuuriin, ympäristösuojeluun, luonnonvaroihin. Vesi totta kai on yksi luonnonvara. Ja totta kai se on niin kiinteästi kytköksissä tuohon alueeseen. Ja luonnollisesti se otetaan mukaan aivan vakuuttunut itse siitä. Totta kai näiden maiden pitäisi olla johtoasemassa, jotka sitä ovat peräkuuluttaneetkin. Ja kuten totesin vain joitakin päiviä sitten Budapestissa tämä käynnistettiin, mietittiin, miten tavoitteet määriteltäisiin, miten saataisiin aikaan tarkempaa konkretiaa tälle strategialle. Mutta se ei ole riittävästi vielä selkeytynyt. Siksi on kovin enemmän ruveta puhumaan, mitä tässä aikaisempaan kysymykseen, että vielä ryhtäisin puhumaan hankkeiden tukikelpoisuudesta tai valinnoista. Kuvittelisin kuitenkin, että siinä käytetään kriteeriä, missä määrin ne hankit liittyvät mainittuihin tavoitteisiin. Totta kai voidaan lisätä muitakin kriteereitä, esimerkiksi sisävisi liikenne, energiaturvallisuus, maaseudun kehittäminen, väestökehitys, ilmastonmuutoksen torjunta ja totta kai muutokset äh, markkinoilla ja niiden vaikutukset ja ylipäätään kaikki sellaiset asiat, joissa strategia voisi tarjota jotain parempaa. Varmasti meidän kaikki on Euroopan yhteistyötä Kyse on eurooppalaisesta ulottuvuudesta ja se koskee koko unionia. Kaikista tärkeistä politiikan aloissa olen aivan vakuuttunut, että tähän kiinnitetään huomiota myös esimerkiksi yhteenkuulutuspolitiikassa, ei pelkästään sosiaalisessa kohesiossa, vaan Lissabonin myötä on saatu yksi uutuuskin, nimittäin alueellinen kohesio. Se on yksi kohesion muoto ja ulottuvuus, joka on nyt tullut Lissabonin myötä myös esille. Ja se mielestäni menee hyvin yksin tämän tonavan strategian kanssa. Kiitoksia. Uh, thank you very much, minister. Kiitoksia, herra ministeri. Nyt siirrymme seuraavaan kysymykseen. Otamme kysymykset neljä ja viisi yhdessä. Nelonen on herra Pupakiksen kysymys. Kyse on eurooppalaisesta sosiaalista mallista ja köyhyyden torjumisesta ja herra Elwoodin kysymys puolestaan käsittelee Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuotta. Voin vakuuttaa kummallekin kysymyksen esittäjälle, että he saavat kyllä kumpikin mahdollisuuden esittää myöskin lisää kysymyksen, mutta voisiko herra ministeri vastata kumpaankin yhdessä? Mrs. President, uh, you said questions? Rouva puhemies, kaksi kysymystä, niinkö? Juuri niin. We were told you would... Ja meille kerrottiin, että te vastaatte kumpaankin yhdessä. European social model and... Eurooppalainen sosiaalimalli ja köyhyyden vastainen äh, taistelu. Voisitteko vastata näihin? Señora Puhemies. Puheenjohtajavaltio on samaa mieltä siitä, että täytyy pystyä tarjoamaan erittäin korkean tasoista sosiaalista suojelua, erityisesti mitä tulee uhanalaisiin ryhmiin ajatellen sosiaalista syrjäytymistä, köyhy- köyhyyteen ajautumista. Tämähän on peruspilari EU:ssa, e-, erityisesti hetkenä, jona ollaan läpikäymässä taloudellisia, taloudellisen vaikeuden aikoja, on työttömyyttä tällä hetkellä. Ollaan sitä mieltä, että saattaa olla yli 5 miljoonaa enemmän työttömiä kuin kriisin alussa. Näin monet ovat joutuneet luopumaan tuloistaan tai ne ovat vähentyneet, monet ovat joutuneet köyhyyden tilanteeseen. Ja lisäksi on todennäköistä, että työttömyysluvut vielä jonkun aikaa tulevat pysymään korkealla ja näin ollen pitkällä aikavälillä työttömyys synnyttää sosiaalista syrjäytymistä. Näin ollen seuraukset, sosiaaliset seuraukset taloudellisesta kriisistä tulevat olemaan olennainen kysymys EU-asialistalla tulevina kuukausina. Tämä liittyy tietenkin myös puheenjohtajavaltio Troikan toimintaan. Me, meillä on olemassa väline, nimittäin 2010 vuosi on juuri eurooppalainen köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi. Sillä on neljä erityistavoitetta. Halutaan tunnustaa henkilöiden ihmisarvo, heidän pitää olla tehtävä yhteiskunnassa, on sosiaalisesti sitouduttu tähän tavoitteeseen, että halutaan yhteiskunta, joka on kohe, kohe yhteen kuuluvampi, ja tämän pitää näkyä myös kaikilla hallinnon tasolla, kun taistellaan syrjäytymistä ja köyhyyttä vastaan. Aivan erityisesti, ja tässä viittaan käsitteeseen, jota käytin aikaisemmassa vastauksessani, kun puhuin kaikkein haavoittuvaisimmista. Siis ne, jotka eniten kärsivät, joutuvat kaksin kerroin kärsimään syrjäytymistä ja köyhymistä. Tämä koskee juuri lapsia ja myös naisia ja ikääntyneitä ihmisiä. Näin ollen luonnollisesti me haluamme tukea eri aloitteita, joita voidaan esittää taistelussa köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan. Ja haluan ottaa esille, että erityisesti toivon, että tämä, tästä tulee kokonaisvaltainen tavoite, joka liittyy myös kasvun ja työpaikkojen lisäämisen. Komissio esitti asiakirjan 3. maaliskuuta ja siinä juuri otettiin tavoitteeksi se, että vähennetään 20 miljoonalla ihmisellä niitä, jotka ovat vaarassa jo joutua köyhyysrajan alapuolelle. Kiitoksia puhemies. I'll take the two. Kiitos herra ministeri. Nyt otan nämä kaksi lisäkysymystä ensin kysymysten esittäjiltä. Ensimmäisenä puheenvuoron saa herra Pupakis. Kiitoksia herra ministeri saamastani vastauksesta. Haluaisin vielä sanoa seuraavan. Vuonna 2009 työttömyys oli jo 10 prosentin luokkaa. Monet työttömistä tulemaan, tulevat pysymään yli vuoden verran pois työmarkkinoilta. Kyse on pitkäaikaistyöttömyydestä. Toisaalta on vaadittu työmarkkinoille joustavuutta, jolloin niin ikään ollut seuraamuksensa. 19 miljoonaa työtöntä meillä on tänä päivänä. Uskoakseni tämä on erittäin konkreettinen tosiasia. Mitä suoria toimia voitaisiin ottaa sekä aktiivisia että passiivisia työmarkkinatoimia tämän tilanteen korjaamiseksi? Mitä voitaisiin tehdä, jotta köyhät työssäkäyvät saisivat paremmin tukea? Ja miten voitaisiin pitkäaikaistyöttömiä auttaa? Koska kyse on henkin jäämisestä suorastaan. Tietystikin kyse on myöskin Euroopan sosiaalimallin mukaisista toimista. Näitä me peräänkuulutamme. Kiitoksia. Sitten herra Aylward sai sitten lisäkysymyksen. Puhemies, voisitko neuvoston edustaja kertoa, miten aktiivisen osallisuuden suositukset mukaan luettuna perheiden köyhyyden vastainen taistelu on otettu huomioon kuluttaja neuvostossa esimerkiksi. Miten nämä on otettu mukaan EU 2020 strategia, miten te pistetään täytäntöön niin, että köyhyys todellakin vähentyy? Tämä oli minun kysymykseni. Sí, señora presidenta. Puhemies. Täytyy, joudun toistamaan, että kyseessä on ongelma, jossa nyt ensimmäistä kertaa näin kunnianhimoisesti pyritään saamaan aikaan eurooppalainen strategia. Köyden vastainen taistelu, taistellaan myös syrjäytymistä vastaan ja aktiivisesti aivan erityisesti otetaan huomioon pitkäaikaistyöttömät erittäin ikääntyneet ihmiset. Ja nyt tavallaan palaan tähän aikaisempaan käsitteeseen, jonka tein esille siis haavoittuvaisimmat yhteiskunnan yksilöt. Ja kun ajatellaan tämänhetkistä taloudellista kriisiä, kriisiä, tarvitaan koordinoitua po- politiikkaa, lyhyen aikavälin toimia ja näin pumpataan julkista rahaa yhteiskuntaan ja taloustieteet kutsuvat näitä automaattisiksi vakauttajiksi ja näin pyritään lisäämään myös sosiaalisen suojelun tasoa, josta on säädetty hyvinvointivaltioissa ja näin on syntynyt reaktio, joka on myös vaikuttanut ainakin lieventävällä tavalla niiden ihmisten kohdalla, jotka ovat joutuneet työttömiksi ja joiden on vaikea ainakin lyhyellä aikavälillä löytää uutta työpaikkaa. Siis reaktio on syntynyt, He pitää ottaa huomioon. On toimittu välittömästi lyhyellä aikavälillä EUnkin toimesta. Lisäksi EU suunnittelee strategia, jolla taistellaan köyhyyttä vastaan, joka on syntynyt juuri työttömyydestä, pitkäaikaistyöttömyydestä. Pyritään kouluttamaan ihmisiä tai kierrättämään tavallaan heitä koulutuksen kautta. Koulutushan ei lopu siihen, että nuoruudessa, vaan pyritään lisäämään ihmisten työllistettävyyttä. Tämä on erittäin tärkeä aspekti joka liittyy myös EU 2020-strategiaan. Ja tämä löytyy myös neuvoston päätelmistä. Precisamente esta misma semana. Es decir, un... sosiaalisen neuvoston päätelmistä. Se on mukana myös tavoitteissa kaikki. Mm, näistä kysymyksistä puhutaan EU 2020 strategiassa. Siellä on määritelty näitä tavoitteita, jos ne hyväksytään 25.–26. päivä. Neuvosto tutkii komission asiakirja ja hyväksyy näitä määrällisiä tavoitteita. yksi näistä tavoitteista on se, että vähennetään 20 prosenttia prosentilla niiden ihmisten määrä, joilla on vaara joutua köysrajan alapuolella. Euroopassa on 28 miljoonaa ihmistä, joilla on vaarana joutua köyhyyteen. Pyritään vähentämään tätä joukkoa 20 miljoonalla ja lisäämään myös työelämässä aktiivisten ihmisten määrää keskiaikaväellä. Se liittyy tähän strategiaan myös ja näin ollen pyritään koodalla tavalla toimimaan, toimimaan EU-ssa, koska avainasemassa on työllisyys- ja sosiaalipolitiikkojemme yhdenmukaistaminen tai yhteensovittaminen Lissabonin sopimuksen mukaisesti pitää koordinoida työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa. Ja Tätä EU on nyt aloittamassa. Tällä tavalla tullaan vastaamaan tilanteen tarpeisiin. Tietysti käytetään hyväksi niitä välineitä, joita EUlla on. Esimerkiksi sisämarkkinavälineitä mm, ja rakennerahaston yön varoja käytetään myös hyväksi. Kiitoksia herra ministeri. Toivottavasti nyt ette hämmentynyt siitä, että kaksi kysymystä yhdistettiin. Nyt selitän, mitä tehdään seuraavalle kysymykselle. Niin kuin yleensäkin, otamme aina yhden kysymyksen kerran, mutta nyt otankin kaksi lisää kysymystä kerrallaan. Ensimmäisen esittää Rova Ford ja toinen, toisen esittää herra Gozo. Ensin Rova Ford. Tietystikin talouden tilanne heikentää tilanteen joissakin maissa enemmän kuin toisissa. Kiitos, että mainitsit myöskin eläkeläiset. Komissio on voinut pidättää rakennerahasta mikä jäsenet, jotka eivät ole noudattaneet EU-lainsäädäntöä. Voisiko puheenjohtaja maa ryhtynyt tutkimaan, ovatko Aikinin mietinnön suositukset tulleet täytäntöön pannoiksi. Se hyväksyttiin viime vuoden maaliskuussa. Silloin oli kyse asunnon omistajista Espanjassa näillä ongelmilla on ollut valtavia vaikutuksia eurooppalaisiin eläkeläisiin. He ovat joutuneet köyhyyteen näiden ongelmien vuoksi. Herra Kouzo. Köszönöm szépen a szót. Egyetlen kérdésem van. A szegénység legérintettebb társadalmi csoport... Kiitos, rouva puhemies olemassa kaksi ihmisryhmää, jotka kaikkein eniten kärsivät köyhyydestä. Ne, jotka ovat vähän koulutettuja ja toisaalta vammaiset. He ovat kaikkein haavoittuvimpia. Rahoituksellakaan ei ole voitu riittävästi auttaa näitä kahta ihmisryhmää. Kysymykseni onkin seuraava. Aikooko neuvosto nyt ryhtyä toimiin näiden kahden haavoittavaisen ryhmän ottamiseksi paremmin huomioon ja heidän ottamisekseen? Minister. Kiitoksia, herra ministeri. Bien, eh, la primera pregunta. Ensimmäinen kysymys eläkeläisistä, jotka omistavat kiinteistöjä Espanjassa. Tämä on varsin samantyyppinen kysymys kuin tässä minulla aikaisemminkin esitettiin ja vastaus on myös samantyyppinen kuin aiempi vastaukseni. Tässä on kyseessä asia, joka liittyy jäsenval- yhden jäsenvaltioiden sisäisiin kysymyksiin, ja siksi minun täytyy nyt vain viitata tähän asiantilaan, enkä voi puhua neuvoston edustajana tästä asiasta, joka, jota pitää oikeasti käsitellä yhdessä jäsenvaltiossa niin kuin missä tahansa muussakin jäsenvaltiossakin tehtäisiin. Olen varma, että näin tapahtuu muuallakin. Tämä tapahtuu kyseisen valtion oikeusjärjestelmän puitteissa. Mitä tulee haavoittuvaisiin ihmisiin, olen aivan samaa mieltä siitä, että pitää erityisesti korostaa näitä kahta yhteisöä, joihin viitattiin. Lisäksi koska nyt on olemassa uusi väline, jota voidaan myös käyttää, nimittäin perusoikeuskirja EU:ssa. Siellä puhutaan aina erityisesti erityisen haavoittuvaisten ihmisryhmien oikeuksista ja ihmisarvosta, onko sitä vammaisista ja vanhuksista ja miten heillä on myös oikeus eh, sosiaaliseen ja kulttuuriseen elämään ja näin ollen heidän ihmisarvonsa suojelu, heidän fyysinen henkinen suojelunsa epäinhimillisen kohtelun edessä on selkeä vaatimus. Sitten EUlla on erilaisia välineitä, joiden avulla se voi taistella tämän tyyppistä tilannetta vastaan. Muun muassa on tehty tutkimus asiasta Eurobarometro-tutkimuksesta 2007 vuonna tehty varsin mielenkiintoisia tuloksia. Sen mukaan puolet eurooppalaisista on sitä mieltä, että kaikkein haavoittuvaisimmat vanhimmat, ikääntyneet ihmiset joutuvat huonon kuhtelun kohteeksi jopa heiltä evätään perusoikeus. Tämä, siis lähes puolet Euroopasta uskoo, että yhteiskunta kohtelee kaltoin kaikkein haavoittuvaisimpiaan. EU ja sen jäsenvaltiot ovat seuranneet avoimen koordinaation metodia tässä asiassa ja täytyy myös sanoa, että joissakin tapauksissa Tässä tarvitaan kansallisen tason oikeustoimia, koska asia kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltuuteen ja valtioiden pitää itse käsitellä näitä kysymyksiä. Ja tämä liittyy myös toissijaisuusperiaatteen. EU voi tavallaan ohjeistoimia ryhtyä, mutta se ei voi kaikkea korvata. Se voi tehdä jotakin omalta osaltaan, mutta Mielestäni tämä kyllä liittyy myös tähän ulottuvuuteen, sosiaaliseen ulottuvuuteen. Ja tähän, tähän komission laatimassa asiakirjassa näkyvät nämä kysymykset erittäin hyvin ja sitten näkyy, missä myös tähän liittyy myös työpaikkojen luominen ja näin ollen sosiaalinen ulottuvuus liittyy näihin ongelmiin ja aikaisempi strategia Lissabonin strategia ei onnistunut tässä, koska tämän kriisin tilanteessa pitää ottaa huomioon myös, minkälaisia sosiaalisia seurauksia kriisistä on. I said I would allow two more. Totesin, että annan mahdollisuuden vielä esittää kaksi lisäkysymystä, jotka liittyvät sosiaalisen mallin ja köyhyyteen. Herra Atkins ensin ja sitten herra Hannan. Herra Atkins ensin. Um, what is the minister representing? Mitä ministeri, joka edustaa puheenjohtajamaata, aikoo tehdä suojakseen, suojatakseen Euroopan kansalaisia köyhyydeltä ja sosiaalista syrjäytymiseltä, kun otetaan huomioon, miten Espanja on kohdellut britti, eläkeläisiä ja muita, joiden omaisuus on heiltä takavarikoitu sen vuoksi, että rakennusluvat eivät ole olleet kunnossa ja rakennuslupiin liittyvä politiikka on ollut erittäin epäilyttävää, erittäin hämärää. Mitä te aiotte vaatia Espanjan hallitusta ryhtyä? että se ryhtyisi tarvittaviin toimiin. Mitä te tehdä? Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että pitäydytte aiheeseen. Minulla on ikäviä epäilyksiä teidän puheenvuoronne suhteen etukäteen. Kysymykseen liittyy näiden kansalaisten köyhyyteen, jotka asuvat Euro- Espanjassa. Ja ymmärrän kyllä, että te edustatte täällä neuvostoa ettekä e- Espanjan oikeuslaitosta eikä täytäntöönpanovaltaa siellä. Että tietysti te tulette itse valensista, mutta me ta- meitä tarvitsemme kuitenkin vastaukseen. Tässä on väärinkäytökset, jotka eivät liity kirjattuun lakiin, vaan siihen, mitä lakia täytäntöönpannaan ja tulkitaan. Tämä on ongelma, johon, joka voidaan korjata. En pyydä mitään muuta kuin, että tutkitaan Espanjan hallituksen toimesta tällaisia todistettavia tunnistettuja väärinkäytöksiä. Te puhutte Espanjaa hienosti. Jätän jälleen kerran ministerin päätettäväksi, vastaako hän vai ei. No Puhemies, en halua nyt väärinkäyttää asemaani neuvoston puheenjohtajana ja alkaa puolustaa jotakin lainsäädäntöä, kansanlainsäädäntöä tai hallitusta. En halua nyt väärinkäyttää tätä tämmöisen rotkion rooleni, koska varmasti minua arvostetaan että käytän tätä foorumia ja puolustan näin jonkun jäsenvaltion, tietyn jäsenvaltion toimintaa. Te tiedätte tämän aivan hyvin. Kyseessä on asia, joka kuuluu kansalliseen päätösvaltaan. Ja sitä käsitellään kans- kansallisella tasolla. Ei vain Espanjassa, vaan kaikissa eurooppalaisissa maissa, kaikissa 27 jäsenvaltioissa, jotka kuuluvat EU-hun. Ne ovat oikeusvaltioita, jokainen niistä. Niillä on omat oikeudelliset keinonsa, asianmukaiset keinonsa tutkia tämän tyyppisiä oletettuja väärinkäytöksiä. Oikeus kyllä toimii kaikissa EU-valtioissa ja olen varma, enkä halua viitata tässä vain e- Espanjan tapaukseen se, mitä tapahtuu muissakin maissa, ja varmasti sielläkin löytyy lain väärinkäytöksiä. Sielläkin on omat oikeusvaltion keinot ratkaista ongelmat, ja näin tapahtuu kaikissa EU-valtioissa, jos näin tapahtuu, mutta on selvää, että tämä ei ole... En halua vältellä vastausta, mutta, mutta tiedätte aivan hyvin, että Jos tämä kysymys niin kuin nyt teette, jos käytän tässä parlamenttia foorumina vastaan siihen, niin en halua käyttää tässä neuvoston puheenjohtajan asemaa, niin tämä on siis yhden jäsenvaltion sisäinen kysymys. Kiitos puhemies. Kiitoksia, herra ministeri. Herra Higginsen kysymys numero kuusi on vedetty pois. Näin ollen yritämme jälleen yhdestä kaksi kysymystä. Kysymykset numero seitsemän ja kahdeksan. Kysymys numero seitsemän on sitten herra Palechkis, jonka sijaisena toimii herra Pädä. Kyse on EUn ja Venäjän viisumijärjestelmistä. Rova Enrikin puolesta on esittänyt kysymyksen numero kahdeksan. Hänen sijaisenaan on tänään herra Posselta. Kyse on EUn ja Venäjän suhteista puheenjohtajavaltio Espanjan työohjelmassa. Voisiko herra ministeri vastata näihin kahteen yhdessä de seguridad nuclear. Señora presidenta. Puhemies. Todellakin tarkoitus on vastata kai nyt kysymyksiin, joissa yhdessä viitataan viisumeihin, viisumi pakkoon tällaisten eurooppalaisten kansalaisten kohdalla. Toisessa viitataan puolestaan EU- ja Venäjän suhteisiin. Tukholman huippukokouksen jälkimainingeissa ja Venäjän jäsenyyteen VTOssa. Siis näistähän kysymyksistä nyt on kyse kai, vai? Bien. Erinomaista. viisumeista ensinnäkin. Neuvosto haluaa palauttaa mielin, että se hyväksyy vuonna 2003 kaksi asetusta, jotka liittyvät siirtymäasia matkaisekirjaan ja lentoliikennettä varten ja myös helpotettuun matkaisekirjaan. Pari vuotta sen jälkeen komissiossa päätettiin näiden voimaantulosta niin, että se sujuvasti tapahtuisi ja molemmat osapuolet ovat olleet tyytyväisiä. Jos ajatellaan pitkää aikaväliä, niin kyse on myös Kaliningradin alueesta, joka kuuluu Venäjän federaation, niin pitkällä aikavälillä tämä siirtymäkausi on helpottanut tilannetta. Ja se riippuu nyt sitten jatkokehityksestä, Euroopan unionin ja Venäjän federaation viisumipolitiikassa. EU-Venäjä-assosiointineuvoston yhteisessä julkilausumassa viime vuoden joulukuussa, oliko sisäasioissa, perustui keskusteluihin siitä, että sopimusta ehkä muutettaisiin Venäjän ja EUn kesken viisumijärjestelmän osalta niin, että se olisi helpommin käytettävissä, kun eurooppalaiset ja venäläiset kansalaiset matkustavat. Konkreettisesti on kyse myös Kaliningradin alueen matkustajista. Tässä yhteisessä julkilausumassa haluttiin neuvotteluja myös paikallista siir- kauttakulkua varten. Saattaa olla, että kiinnostaa jotakin naapurivaltioita. Tässä yhteydessä 2006 neuvosto ja parlamentti hyväksyi myös säännökset ulkorajoihin liittyen ja myös Schengenin sopimuksessakin ja jäsenvaltiot voivat tehdä kaksi, kahdenkeskisiä sopimuksia, joita voidaan helpottaa rajan ylittämistä paikallisesti. Nämä sopimukset kuuluvat jäsenvaltioille ja, jäsen, ja Venäjän federaatiolle. Joka tapauksessa neuvosto ottaa huomioon sen, että Liettyjän ja Venäjän ja Puolen ja Venäjän välillä käydään nyt neuvotteluja tältä pohjalta. Sitten kysymys, joka liittyy a las relaciones estratégicas de la Unión Europea. EUn ja strategisiin suhteisiin. Neuvosto kertoo parlamentille, että tuon huippukokouksen jälkeen Tukholmassa viime marraskuussa se, ja muuten meidän kaudellamme Venäjän kanssa järjestetään toinenkin huippukokous, niin annettiin uutta pontta osapuolten suhteille. Edelleen, kuten on aivan loogistakin, olemassa vaikeuksia, ne ovat mutkikkaita näissä suhteissa. Totta kai voi olla erimielisyyttäkin, mutta EUn ja Venäjän väliset suhteet ovat laajat, moniteemaiset ja meillä on taloudellisia ja muitakin siteitä – ja totta kai meillä on tiettyä keskinäistä riippuvuutta energiassa. Meillä on yhteisiä työnäkökohtia muilla aloilla, jotka liittyvät enemmänkin erityisiin maihin. Ja meillä on myös haasteita, jotka ovat maailmanlaajuisia luonteelta ja niihin täytyy puuttua mahdollisimman hyvin yhteiseltä pohjalta. Totta kai meillä on mahdollisuuksia vahvistaa suhteitamme Venäjään. Joka tapauksessa me pitäydymme omiin periaatteisiimme ja perusarvoihimme, joita meillä Euroopan unionissa on. Sitten Venäjän jäsenyydestä VTOssa, niin Euroopan unioni tukee tätä, mutta Venäjän täytyy ryhtyä toimenpiteisiin, jotta päästäisiin eteenpäin tässä viitataan EUn ja Venäjän uuteen sopimukseenkin, niin olisi hyvä molempien osapuolten kannaltakin, että saadaan laajempi sopimus, siis kumppanuus- ja yhteistyösopimus. Siitä käytiin neuvottelu jo 80-luvulla. Sen jälkeen on paljon tapahtunut. 90-luvulla moni asia muuttui. Ja nyt Täytyy saada aikaan tämä uusi sopimus. Me olemme kyllä kunnianhimoisia. Meillä on pitkä. Me olemme asettaneet riman korkealle. Ja me toivottavasti voimme laajentaa kaikilla aloilla suhteitamme Venäjän edistystä on saatu aikaa neuvottelussa ainakin jollakin aloilla. Öö, kaupassa ja sijoittamisessa on hiukkasen hitaampaa edistymistä, mutta me haluamme kuitenkin hyvät lausekkeet myös kaupassa ja investoinnissa, kuten energiassakin Venäjän kanssa. Sitten vapakauppajärjestelyistä olemme samaa mieltä siitä, että meidän täytyy saada aikaan vapaa sopimus, kunhan Venäjä aikana, jos näin käy, Venäjästä tulee siis VTOn jäsen. Entäpä sitten viisumi järjestelyiden vapauttaminen. Se on hyvin tärkeä poliittinen aihe ja se vaikuttaa hyvin suoraan meidän ja Euroopan unionin kansalaisiin. Siksi minä uskonkin, että me olemme samaa mieltä sen pyrkimyksen kanssa, että helpotetaan viisumijärjestelmää. Ja ehkä teellisen tilanne oli, että poistettaisiin kokonaan viisumipakko, mutta totta kai työsarkaa vielä sitä ennen paljon. Sitä paitsi meidän täytyy tasapainottaa turvallisuuteen liittyvät arvot ja ennen kaikkea tässä vaaditaan vastavuoroisuutta. Moldova, Ukraina ja Georgia sitten, kaikilla on oma erityistilanteensa myös viisumipolitiikassa. Siksi emme voi tässä ruveta ennakoimaan, miten eteenpäin päästään näiden maiden kohdalla, kun sitä verrataan vuoropuhelun, jota käydään viisumeista Venäjän kanssa. Kiitoksia. Kiitos, herra ministeri. Seuraavaksi kaksi lisäkysymystä. Ensimmäisen her- esittää herra Pädä ja toisen herra Posselt. Ensin herra Pädä, olkaa hyvä. Thank you. No herra Posselt siinä tapauksessa, jos te ette halua. Haluaisin Lisäkysymykseni viitata kahteen kriittisen asian, demokraatiaan, oikeusvaltion periaatteeseen ja siihen, miten intensiivistä vuoropuolua käydään näiden kahden asian suhteen. Nähte, nähdäkseni suhteen asiat ovat kehittyneet huonompaan suuntaan, eivät parempaan. Entä sitten energiansaantivarmuus? Milten, miltä nyt energiaa koskevat neuvottelut näyttävät? Miten ne ovat sujuneet? Minister. Herra ministeri, olkaa hyvä. Thanks. Eh, no niin, kuten tiedetään, ettekin tiedätte, herra edustaja, yksi keskeisistä strategisista tavoitteista unionissa on energiaturvallisuus. Euroopan unioni ja varsinkin aikoina, joilla suoraan monissa maissa kärsitään kaasukriisistä, varsinkin silloin kun Ukrainan ja Georgian kohdalla se syntyi, 2009 vuoden alkupuolella, niin arvostamme kovasti energiaturvallisuutta. Ja se on varmasti yksi kaikki tärkeimpiä tavoitteita Euroopan unionissa. Se liittyy luonnollisesti myös tähän laajempaan ilmastonmuutoksen vastaiseen taistelutavoitteeseen. Neuvosto ja puheenjohtajavaltio totta kai pitää energiaturvallisuutta tärkeällä sijalla ja kuitenkin se edellyttää, että eriytämme vielä enemmän toimittamista ja energialähteitä, kuten myös energian jakelua. Toisin sanoen, meidän täytyy laajentaa mahdollisuuksien kirjoja, ettei synny oligopoleja tai riit, riit, liiallista riippumattomuutta. Näin on käynyt jotkin maiden kohdalla, että on tietty energiariippuvuus olemassa Venäjän kanssa. Totta kai se on liian pitkällekin mennyt. Se liittyy valitettavasti siihen, että pitkän ajan viime vuosisadalla Eurooppa oli jakautunut ja oli syntynyt tiettyjä kytköksiä tiettyjen maiden kesken Euroopassa, jos niitä kytköksiä ei välttämättä enää ole olemassa. Kun sitten kriisi aikanaan syntyi, me näimme, miten joissakin maissa, jotka kärsivät siitä, niin emme pystyneet osoittamaan myötätuntoa kärsiviä valtioita koska, koska ei ollut näitä kytköksiä. Totta kai siis energia on lyhyellä ja pitkällä aikavälillä erittäin tärkeä alue. Ja ennen kaikkea energialähteitä täytyy laajentaa ja kasvattaa. nabukku hankkeen tai South Stream ja Nord Stream, jotka liittyvät Venäjään, vahvistavat tätä ja tavallaan luo jotain, jota ei ole aikaisemmin ollut Euroopassa, että syntyy energian yhtenäismarkkinat. Näiden tavoitteiden kohdalla, jotka ovat syntyneet myös Lissabonin sopimuksen myötä, koska meillä on uutta toimivalta energialalla, niin keskeistä näissä tavoitteissa on, että meillä on Venäjän kanssa energia strateginen suhde. Meillä on muitakin välineitä Lissabonin myötä syntynyt, jotka liittyvät ulkopolitiikkaan. Se vahvistaa eurooppalaista ulkopolitiikkaa. Meillä on nyt pysyvä puheenjohtaja neuvostossa, meillä on korkea edustaja ja meille tulee ulkosuhdehallinto. Meillä on siis vahvistettu Euroopan unionin ulkoista ulottuvuutta ja näissäkin neuvotteluissa se vahvistuu yhtä lailla taloudessa, energiassa, muiden maiden kanssa. Tämä on se visio, jonka voin teille nyt esitellä Venäjän suhteiden osalta. Meidän täytyy saada aikaan sopimus, missä energia on keskeisessä asemassa. Me olemme vasta aloittamassa neuvotteluja sopimuksen tiimoilta. Toivottavasti näkyvät ovat valoisat, mutta kuten totesin, se riippuu näistä hyvin mutkikkaista neuvotteluista. Se liittyy ylipäätään laajempiin kumppanuusyhteistyösopimukseen. Sitä täytyy nyt päivittää, koska viimeisen 15-20 vuoden aikana niin paljon on tapahtunut asioita Euroopassa, ja varsinkin on tämä yksi erityissuhde, joka meillä on Venäjään. Ja kuten kaikki tietävät, siellä on kaikkein eniten muutoksia tapahtunut viime vuosina. Kiitos, rouva puhemies. Thank you, minister. Kiitos, herra ministeri. Lisäkysymyksiä on tulossa useita tai pyynteisesti useita. Annan mahdollisuuden kahdelle puhujalle vielä esittää lisäkysymyksiä, jotka eivät vielä ole saaneet puheenvuoroa tänään, mutta otan viimeiset kaksi lisäkysymystä, koska aikataulu on tulossa. Aikataulu tai aika on lopussa. Herra Sonic ensin sitten herra Semka. Johnsa, ja mm, może... Kiitoksia puhemies. Tietystikin nyt on kyse numero, kysymyksestä numero yhdeksän. Siihen olisi oikeastaan ollut lisäkysymyksen, mutta koska on kyse Rova Morkko näiden kysymyksestä, joka liittyy Venäjän ja Valko-Venäjän ydinvoimaloista. Näiden maiden rajalle rakennettavasta ydinvoimalasta. Chernobylin kokemusten perusteella katsoin, että tällaiset hankkeet ovat erittäin vaarallisia. Ja haluaisinkin kuulla, miten neuvosto suhtautuu tähän. Tämä on tärkeän asia meidän kannaltamme. Kiitoksia, herra Sonic. Nyt olemme kuitenkin edellisessä kysymyksessä vielä, että ministeri voi vastata, miten hän suhtautuu tähän kysymykseen. Herra Semke, onko teillä lisäkysymys kysymyksiin 7 ja 8? Do pytania numer 7 i do pytania numer... Haluaisin palata kysymykseen numero 7 ja numero 8. Kyse on Euroopan unionin Venäjän välistä suhteista Herra ministeri aivan oikein totesi, että tämän suhteen täytyy perustua tietyille arvoille. Mikäli näin on, niin eikö Euroopan unionillekin ole tiettyjä velvoitteita Venäjän ihmisoikeudesta taistelijoiden suhteen? Kysymykseni on seuraava. Kun jäsenvaltiot harjoittavat politiikkaa, jolla pyritään tukemaan EUn ihmisoikeusta, pikemminkin Venäjän ihmisoikeustaistelijoita, niin eikö pitäisi näin heille antaa viisumeita helpommin, helpottaa heidän viisumin saantimahdollisuuttaan, koska he ei pitäisi nopeasti saada viisumeita, koska he tekevät erittäin tärkeää työtä ihmisoikeuksien puolesta. Kiitoksia, herra ministeri. Minister, if you're ready. Sitten kun teille sopii. No, liittyen puheenvuoroon ydinturvallisuudesta. No, sanoisin, että vastuu on kansallisissa käsissä ydinturvallisuudesta ja se liittyy totta kai myös kansallisen ydinenergiajärjestön sopimuksiin ydinturvallisuudesta. Venäjä on siinä mukana. Euratom ja useimmat jäsenvaltiotkin Euroopan unionista. Neuvosto on sitä mieltä, että sopimusosapuolet, jotka ovat rakentamassa ydinvoimaloita, e, saako oikeuden tulla kuuluiksi, jos ovat, sijaitsevat lähellä. Sitten mitä tulee Euratom Venäjä suhteisiin, liittyen ylivoiman rauhanomaisen käyttöön, siellä on myös määräyksiä ydinturvallisuudesta työntekijöiden työterveydestä. Tätä käsitellään myös säännönmukaisesti, kun käytetään, käydään vuoropuhelua Venäjän ja EUn kesken energia-asioissa. Kun arvioidaan sitten kansainvälisiä seurauksia, niin neuvosto on sitä mieltä, että Venäjä on mukana myös sopimuksessa, joka liittyy ympäristöarvioihin raja-alueilla. Meidän täytyy miettiä, mitä seurauksia ja riskejä tällä saattaa olla ympäristölle. Tässä tapauksessa neuvosto toteaa, että ympäristöarvioiden vastuu suurelta osin kuuluu hankkeen rakentajille. Venäjän federaatio ei tässä sopimuksessa ole mukana. Se ei ole sopimusosapuolena. Me toivoisimme, että Venäjäkin voisi täyttää, soveltaa sitä vapaaehtoisesti. Tämä koskee myös ydinvoimaloita, joita jo on olemassa. Ja sitten vielä lopuksi kysymykseen, jonka edustaja esitti ihmisoikeuksista Venäjän kanssa käydyssä neuvotteluista. Viittaan tässä edellisen keskustelun ihmisoikeuksista ja se, että ihmisoikeuskriteerit ja ihmisoikeusloukkausten tuomitseminen toteutuu kaikkialla, oli vaikea tahansa. Kaikilla mailla on moraalinen velvollisuutensa myös tuomita ihmisoikeusloukkaukset, niin me teemmekin ne, niin täytyykin tehdä, jos niitä tapahtuu myös jopa Euroopan unionin sisällä jossain jäsenvaltiossa yhteys sitten viisumipolitiikkaan on sellainen loikkaus, joka on hankala tehdä tai hankala arvioida sitä. Nyt ollaan käynnistämässä neuvottelut yleisellä tasolla viisumeista. Uskon, että näiden neuvottelujen yhteydessä viisumeista voidaan ehkä miettiä muunlaisiakin keinoja helpottaa viisumijärjestelyjä, mutta kuten totesin, nyt me olemme hyvin laajoihin neuvotteluihin menemässä Venäjän kanssa viisumeista. Ja ei kai, ei kai siihen ole nimenomaan keskityttävä, siis viisumeihin yleisesti ottaen, koska siinä varmasti saadaan parhaimmat vaikutuksetkin ihmisen vapaan liikkuvuuden hyväksi. Jopa sanoisin, että saadaan parempia mahdollisuuksia eurooppalaisille kansalaisille, Euroopalle, toteuttaa omia arvojaan muidenkin ihmisten parissa. Kiitos puhemies. Kiitoksia paljon herra ministeri. Kiitoksia siitä, että olitte täällä tänään kysymykset, joihin ei saatu vastausta ajanpuuteen vuoksi, tullaan ottamaan kirjallisen menettelyn, niin vastataan kirjallisesti. Minulla on vain yksi ilmoitusasia. Olen Euroopan kansan puolelta ja kristillisdemokraateilta sekä sosialisti ja puolelta saanut tiettyjä tietoja nimityksistä valiokuntiin ja valtuuskuntiin. Nämä nimitysasiat lisätään pöytäkirjaan ja ellei ennen pöytäkirjan hyväksymistä. Kukaan ei sitä vastalausetta. Nämä nimitykset hyvätetään